May I ask you, colleagues? Parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. I will give a... Tässä ensin äh, annan pari minuuttia vielä toimittajille aikaa ottaa kuvia, mutta sitten pyydän heitä siirtymään pois tuosta edestä. No niin, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa hyvät naiset ja herrat, erityisesti tervetuloa äm, komission jäsenehdokas äh, Margaret Vestager tähän kolmanteen Ekon valiokunnan kuulemistilaisuuteen. Me olemme kuin tällainen kuulemistilaisuuskone mutta tämä on äärimmäisen tärkeää meille, kun uusi komissio nyt ollaan nimittämässä. Ja me todella tarkastelemme heidän pätevyyttään, riippumattomuuttaan, ylipäätään viestintätaitojaan ja tietenkin ennen kaikkea poliittista toimintaansa ja poliittisia visioita erityisesti. Te tiedätte meidän sääntömme, eli komission jäsen ehdokas saa ensin 15 minuutin puheenvuoron, alkupuheenvuoron. Tämän jälkeen meillä on 45 kysymystä ja vastausta. Minuutti kullekin kysymykselle, kaksi minuuttia vastaukselle. Ja ensimmäisellä kierroksella kysymyksiä esittävät poliittisten ryhmien edustajat, samoin sitoutumattomien edustajat. Ja minä todella pyydän, että kaikki puhujat kunnioittavat näitä puheaikarajoituksia, siis minuutti kysymykselle ja kaksi vastaukselle. Tulkkaus meillä on täällä tarjolla 23 kielellä. Ja pyydän, että te puhu liian nopeasti, jotta saadaan tulkkauksen laatu säilymään. Ilmoitan muuten myös, että Euroopan parlamentin nettisivuilta tätä tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä. Ennen kuin annan komission jäsenehdokkaalle puheenvuoron, haluaisin muistuttaa, että kun kilpailupolitiikka Euroopassa unionissa ja kaikkialla maailmassa kuuluu valiokuntamme toimivaltaan. Se on tietenkin osa komission toimivaltaa ja me haluamme vahvistaa entisestään yhteistyötä komission kanssa, jotta kilpailupolitiikkaa Euroopan parlamentti saa valvottua oman toimivaltansa mukaisesti ja luonnollisesti pyrimme myös kehittelemään yhteispäätösaloja, jotka liittyvät äärimmäisen hyvään yhteistyöhön, joka on sujunut mainiosti tähänkin asti. Kun ajatellaan vaikkapa rahoituspalveluita, uusia teknologioita, työpaikkojen luomista Euroopassa, tulee kiinnittää huomiota myös Euroopan unionin maailmanlaajuisessa kilpailuasetelmassa. Tässä tietenkin sitten valtion tuki esimerkiksi pankkialalle on äärimmäisen tärkeä kysymys, erityisesti kriisinratkaisumekanismin puitteissa. Nyt komission jäsenehdokas Margaret Vestager saa puheenvuoron. Olkaa hyvä.